päättynyt. Tämän istunnon pöytäkirja toimitetaan parlamentille hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa. Jos vastalauseita ei ole, välitän tämän päivän istunnossa hyväksytyt päätöslauselmat viipymättä päätöslauselmissa mainittuille henkilöille ja elimille.